So, Kollegen und Kollegen. Hyvät kollegat, voisimmeko me nyt aloittaa taas työt? Jos joku sanoo ei, niin siitä huolimatta minä aion nyt aloittaa. Halusittepa tai ette. No niin, nyt mennään koneäänestykseen. Tänään aamulla, kun päätimme esityslistasta, sovimme, että EGF tai globalisaatiorahastohakemusta koskeva pyyntö lykätään tuonemmaksi. Sitä ei käsitellä tänään, joten siirrymme kohtaan yhdeksän esityslistalla. Mikä on sosiaalialan AAA-luokitus on aiheena ja tästä on nyt määrä äänestää. Ovatko kaikki valmiina? Minä nimittäin en ole. Missäs minun korttini on? Jetzt bin ich auch parat. Nyt minäkin olen valmiina. Joten äh, ensimmäinen kappale äänestämme kompromissitekstistä mukaan luettuna sanat, jotka Iser haluaa sinne lisätä puolesta käsi ylös. Vasta äänet. Kohta yksi Tällä lisäyksellä on nyt näin ollen hyväksytty. Sitten siirrymme kysymykseen yksi. Äänestämme kompromissitekstistä. Puolesta äänettä, vasta äänettä, hyväksytty. Kysymys numero kaksi. Puolesta äänettä, vastaan, tarkistetaan koneellisesti. Kysymys numero kaksi. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kysymys 2a seuraavana. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kysymys numero kolme. Pyydän anteeksi. Toinen osa. Siitä täytyy vielä äänestää. Puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Toinen osa on kyseessä. Oletko kaikki äänestäneet? hylätty. Eikö teidän koneenne toimi vai mistä nyt kenkä Ai, äänestit vastaan. No, se joka tapauksessa hylätty, joten ei se nyt mitään väliä ollut. Kysymys kolme. Kompromissiteksti. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Samalla enemmistöllä Kysymys neljä. Puolesta vastaan hyväksytty. Näin ollen. 4a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme sitten loppuäänestykseen suullisesta kysymyksestä puolesta äänet vastaan hyväksytty, mutta tehdään tämä vielä koneellisesti. Koneäänestys. Uudestaan vielä loppuäänestys suullisesta kysymyksestä koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy siinä tapauksessa. 43 puolesta 4 vastaan yksi tyhjä ääni. Tämä on nyt hoidettu, tämä suullinen kysymys, ja näin siitä on päätetty tässä muodossa. Kiitos paljon. Nyt aivan pieni tekninen tauko, jotta erillisvirastojen edustajat saavat tilaisuuden kömpiä tänne puhujakorokkeelle. Thank you very much. Thank you. It was a nice Never again. <laughs> So, dann rufe ich auf den Tages... Nyt siirrymme sitten esityslistan kohtaan 10, 11, 12 ja 13. Meidän määrä keskustella neljän erillisviraston kanssa. Olemme kutsuneet joka vuotisen keskustelun ne neljä erillisvirastoa, joiden toimialaan liittyy meidän valikuntamme työhön. Keskustelemme niiden kanssa näiden asiantuntemuksesta ja osaamisalueesta. Krista Sedacek on tervetullut. Hän on EU-osan e, työterveys- ja turvallisuusveraston edustaja ETFstä paikalla Madeleine Servan, eli koulutusjärjestöstä, Serefopista paikallaan James Callihan ja puolestaan elin- ja työolojen kehittämissäätiöstä Eurofoundista paikan johtaja Juan Menendez Valdes. Tervetuloa teille kaikille. En nyt aio tässä pakinoida pitkään, vaan annan teille puheenvuoron en hukkaa nyt tässä puheaikaanne. Ja sitten tämän jälkeen keskustelen, kun olette pitäneet alustuksenne. Poliittisten ryhmien esittelijät voivat puhua yksi kerran ja uskon, että meillä on tänään hyvinkin paljon aikaa keskustelua varten yllin kyllin. Nyt pyydän Rova Krista Selacekia puhumaan ensimmäisenä. Teillä on kymmenen minuuttia puheaikaa. I will try and do my best. I would... Kiitoksia sitten parhaani. Haluaisin esitellä teille vuoden 2015 saavutukset ja sitten kohokohdat vuodelle 2016. Tiedätte, että eu Ocean suunnittelu kuuluu EUn strategisten puitteiden piiriin monelta osin. Ja lähtisin liikkeelle tällaisesta terveellinen työpaikka kampanjasta 2014-2015. Tämä liittyy työperäiseen stressiin ja psykososiaalisiin riskeihin, jotka lisääntyvät jatkuvasti kautta EUn sekä työnantajien että työntekijöiden keskuudessa. Ja noin 50 prosenttia työntekijöistä kertoo kärsivänsä stressistä työpaikalla ja tämä taas jat- johtaa siihen, että on paljon poissaoloja ja näin vähentää sitten työn tuottavuutta ja vähentää työpäiviä. Tiedämme tutkimuksemme kautta, että 80 prosenttia EUn johtajista tiedostaa tämän ongelman tai haasteen, mutta vain 30 prosentissa yrityksistä on lähdetty pureutumaan näihin ongelmiin Siksi olemme järjestäneet tämän kaksivuotiskampanjan ja kampanjan aikana tuemme jäsenvaltioita antamalla materiaalia kaikilla 24 virallisella kielellä myös verkkosivujen kautta. Meillä on erilaisia sosiaalisia toimintoja. Olemme ensi kertaa laatineet myös tällaisen sähköisen oppaan, josta on tarkoitus olla hyötyä erityisesti pienille ja mikroyrityksille. Ja tätä kautta sitten he, ne voivat käsitellä tällaisia stressiperäisiä ongelmia. On tarkoitus, että parin vuoden kuluttua pystytään oikealla tavalla arvioida näitä riskejä ja myös hallinnoida niitä. Ja tässä on onnistuttu nyt todella hyvin. Tämä oli varmaankin meidän onnistunein kampanjamme koskaan. Ja tämä kampanja siis päättyi 30. marraskuuta Bilvaassa. Toinen te- teille tärkeä asia Euroopan parlamenttina on, koska te siirsitte tämän työn virastolle, liittyy ikääntyvään työväestöön ja turvallisuuteen työpaikoilla. Tässä jatkamme jo tehtyä työtä ja näiden toimien perustavoite on tiedottaa näistä kysymyksistä politiikan tekijöille, katsoa ikäihmisiä työpaikoilla ja katsoa nykyisiä käytänteitä työpaikoille ja sitten laatia hyviä strategioita ja käytänteitä, myös innovatiivisia sellaisia. Ja vielä vuonna 2016 tähän liittyvä julkaisu on tulossa. Saatte tämän. Tämä koskee ikääntyvää työväestöä EU-ssa. Eli tässä on tarkasteltu tilannetta 31 maassa, siksi 31 raporttia. Ja tätä kautta saadaan paljon tietoa vuoden 2017 kampanjan, kampanjan silmällä pitäen. Toinen asia, mitä teemme, tämä on aika hyvin tunnettukin, on tämmöinen OIRA, EURA, internetväline, jolla tarkastellaan työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä ja EU-strategisissa puitteissa. Tämä väline selkeästi mainitaan ja tämä on hyvä väline ja parlamenttikin tämän on tunnustanut. Väline siis, jolla voidaan helpottaa riskien arviointia. Ja tämä helpottaa erityisesti pienten ja mikroyritysten tilannetta. Vuonna 2015 pääsimme useisiin tavoitteisiimme. Nyt meillä on 86 uutta euroa välinettä ja kehitteillä on ainakin 30 lisää. Järjestimme myös erilaisia kansallisia seminaareja euron esittelemiseksi ja esimerkiksi urheilun alakohtaiset yhteistyökumppanit ovat tässä olleet myös mukana. Vuonna 2015 järjestettiin kysely eurovälineistä ja sanottiin, että suurin osa niistä on vaikuttanut joko melko paljon tai hyvin paljon. Ja laajasti todettiin, että euro on onnistunut väline, jota voidaan käyttää. Sitten uudet riskit yrityksissä. Teimme kenttätutkimusta 36 maassa ja 50 000 yrityksessä. Tulokset esiteltiin helmikuussa. Tuolloin podcastin käyntiin myös Latvian puheenjohtajakausi ja me tätä vielä kesäkuussa. Ja kaikki tiedot löytyvät verkkosivuiltamme. Tämä on oikein hyödyllinen prosessi Puolassa, Sloveniassa, Ruotsissa, Tanskassa, myöhemmässä vaiheessa sitten Puolassa, Itävallassa ja muun muassa Ranskassa tätä tuodaan esille. Aiomme tehdä tässä yhteistyötä sekä Eurofoundin että Eurostatin kanssa. Seuraava analyysihanke, joka toteutetaan vuosina 2016 ja 2017, tulee keskittymään työterveys- ja turvallisuushallinnointiin ja riskeihin. Tässä oli joitakin saavutuksia vuodelta 2015. tämän vuoden, 2016 vuoden osalta mainitsisin kolme asiaa. Tässäkin katsotaan jälleen terveellisiä työpaikkoja ja katsotaan, että ne koskettavat olla kaikkia työikäisiä. Te olette komission kanssa delegoineet meille tässä tiettyjä tehtäviä ja tehtävänä on edistää kestäviä työpaikkoja niin, että keskitytään työterveys- ja turvallisuuskysymyksiin. Pyritään kestävään kasvuun ja kuten sanoin, tällä edistetään terveellistä ikääntymistä ja katsotaan näitä asioita koko työ uran ajan, siitä lähtien kun ihmiset tulevat työmarkkinoille. Materiaalia löytyy tässäkin asiassa kaikilla virallisilla kielillä, jota on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa siis työstetty. Meillä on verkkopohjainen väline käytössä ja sähkön väline käytössä myöhemmin, jotta tietoa voidaan välittää ja nähdään, mitä työsarkaa Euroopassa vielä on. 14.4. lanseerataan tämä hanke. Mukana on komission jäsen Tyson ja Komaat puheenjohtajavaltiona. Sitten merkittävä hanke, joka koskee mikro- ja pienyrityksiä. Tässä teemme työtä eri tasoilla. Annamme kokonaiskuvan näiden yritysten osalta siitä, mitä tarvitaan, jotta työterveys- ja turvallisuussääntöjä voidaan noudattaa. Tämä harjoitus vaatetaan päätökseen vuonna 2018 ja tätä kautta saadaan poliittisille päättäjille ja työnantajille tärkeää tietoa. Ja sitten vielä yksi hanke, joka aloitettiin vuoden 2015 lopussa. Se liittyy työperäisiin sairauksiin. Tämä koskee esimerkiksi sitä, tai siis tiedot, jotka liittyvät esimerkiksi syöpää aiheuttavien aineiden altistumiselle Euroopalle ovat vanhentuneita. Näemme katsoa tässä tiettyjä riskiryhmiä. Ja työ on äärimmäisen merkittävä ja tässä työssä virasto haluaa jälleen auttaa politiikan, poliitikkoja ja eri toimijoita alalla. Ja tätä kautta voidaan asettaa esimerkiksi tutkimukseen liittyviä prioriteetteja. Tämänkin osalta työt päättyvät vuonna 2018. Teemme työtä, vaikka henkilökuntaamme on jälleen leikattu. Vuonna 2016 menetämme yhden henkilön ja vuonna 2017 samoin, mutta yritämme tehostaa työtä tietyn henkilöstömuutoksin ja näin. Voimme tehdä työtä, jota hallinnointisuunnitelmassamme kuvaillaan. Kiitoksia. Kiitoksia tästä ensimmäisestä puheenvuorosta. Nyt äh, haluaisin toivottaa tervetulleeksi 25 edustaja Union des Industries de Metallurgie. He ovat äh, Roland Morin Chartierin vieraita. Lisäksi paikalla 15 Tradin kääntäjäharjoittelijaa, jotka ovat täällä tutustumassa kokouksemme ja pääsevät kuulemaan kieliä alkuperäisessä muodossaan. Pyydän nyt anteeksi, että unohdin tämän, nämä vierat mainita aiemmin, mutta nyt puheenvuoron saa sitten James Kaleissa. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Nyt on loistava tilaisuus kertoa teille sitä työstä, jota me olemme tehneet vuonna 2015 ja siitä, mitä aiemmin tehdään vuonna 2016. Olemme erillisvirasto, joka hoitaa VET-asioita, eli Vocational Education Training, koulutusasioita ja työmarkkinasioita keskitymme osaamiseen ja pätevyyteen. Siksi lähinnä keskitymme kaikkiin seikot liittyvät oppimiseen työtä silmällä pitään. Seuraavien kymmenen minuutin ajan tulen kertomaan teille joistakin toimistamme Usein sitä itse, itseämme neljä kysymystä. Missä kontekstissa tänä päivänä CDFOP toimii tänä päivänä? Mikä katsoo voi havaita, että työmarkkinat muuttuvat jatkuvasti. Myöskin koulutuksen täytyy muuttua työmarkkinoiden tarpeita vastaavaksi. Lisäksi työväestö ikääntyy. Ikääntyminen etenee nopeammin ja vuonna 2025 yli 55-vuotiaiden määrä työmarkkinoilla tulee kasvamaan merkittävästi. Lisäksi meidän täytyy tehdä työtä sellaisten työmarkkinoiden puolesta, joilla meidän te puolet työstä tehdään koneil, koneitse automaattisesti automaattien avulla. Sama puhutaan työttömyydestä ja nuorten työttömyydestä. Tiedämme eurooppalaisia työpaikkoja ja osaamista koskevasta tutkimuksesta, että kyse pelkästään siitä, että työpaikkoja ei ole, tai pikemminkin kyse on siitä, että osaamista vaativia työpaikkoja ei ole. Ihmisillä on osaamista ja taitoja, joita ei voi käyttää hyväksi työmarkkinoilla. Tutkimuksen mukaan 25 prosenttia työntekijöistä sanoo olevansa ylikoulutettuja, 40 prosenttia katsoo, että on vaikea saada käytettyä hyväkseen niitä taitoja ja osaamista, joita sain koulutuksen kautta työmarkkinoilla. Saman aikaan on työpaikkoja täyttämättä. Tiedämme esimerkiksi, että jokaista tuhatta työtöntä kohti Saksassa on ainakin 400 vapaata työpaikkaa, mutta ne ovat täyttämättä. Kreikassa vain 70 vapaata työpaikkaa tuhatta kohti. Meillä on ihmiset, jotka lähtevät koulutuksesta parhaassa vaiheessa koulupudokkaita. Samalla on ihmisiä, jotka eivät ole minkälaisessa koulutuksessa eivätkä myöskään työpaikoilla, työpa, työssä. virastona? me tarkastamme myöskin työssä käyvien köyhyyttä. Me tarvitsemme laadukkaita työpaikkoja. Kyse pelkästään siitä, että saa työpaikan, vaan kyse myöskin siitä, antaako työpaikka mahdollisuuden elää ihmisarvoista elämää, sellaista elämää, jonka ansaitsee. Ja pakolaiskriisi varjostaa tätä kaikkea. Kuten tiedätte, Euroopassa pessimismi, varsinkin nuorten keskuudessa, vain syvenee. Euroopan toisaalta maahanmuuttajien silmissä toivon kipinä. Siksi me tarvitsemme solidarisuutta, josta on hyötyä kaikille, niille, jotka tulevat tänne ja niille, jotka täällä asuvat. Tässä suhteessa jatkuvasti törmää toiseen kysymykseen. Mitä lisäarvoa on CDFOPin kaltaisesta virastosta? Miten näihin haasteisiin voidaan CDFOPin avulla pyrkiä vastaamaan? Mikä tarkastaa, että meidän työ, ohjelmaamme ja sitä, mitä me teemme, mitä me teemme vuoden aikana. Voitte avata, että me tekee, teemme kaikkemme, jotta voimme luoda vahvan työllistettävyyden kulttuurin. Tuemme, tuemme Riikan tavoitteiden mukaisesti tiettyjä tavoitteita. Riikassa koulutusministeriöitä sopivat viidestä tavoitteesta vuoteen 2020 mennessä mukaan luettuna pääsy ammattikoulutukseen ja koulutuksen työperäinen työssä oppiminen, avais, osaaminen, koulutus ja pätevyyden parantaminen ammattikoulutuksessa, ammattikoulutuksen ja koulutuksen laatu, sen parantaminen. Toinen seikka, kun katsomme työmarkkinoita ja sitä, kuinka digitaaliset markkinat edistyvät ja avainpätevyyttä täytyy olla IT-sektorilla. Tämä on nyt tärkeä sektori IT-osaaminen on asia, joka kaikilla nuorilla pitäisi olla. Me edistämme sellaisia IT-välineitä, jotka helpottavat nuorten liikkuvuutta, kun he menevät maasta toiseen työhön, töihin tai toiseen paikkakunnan omassa maassaan. Seksi edistämme sitä, että lisää EUsta annettaisiin rahaa koulutusta varten sekä ammattikoulutusta että yleissivistävää koulutusta varten. Kun te katsotte Erasmus-ohjelmaa ja sitä visiota, jonka mukaisesti terapiasi jakaa, siellä eniten painotetaan korkeamman koulutuksen saaneita, eikä niinkään ammattikoulutuksen saaneita. Ero näiden välillä 43-20 prosenttia. Mihin suuntaan sitten mennään? Nyt mennään kohti sitä, että kehitetään avainosaamista, joka ihmisellä pitää olla silloin, kun ne jättää pakollisen koulutuksen, virallisen koulutuksen. Koulutus pitää antaa kaikille ihmisryhmille ja elinikäinen oppiminen on tärkeä osa tässä. Ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että enemmän opitaan työssä, käytännössä, Työssäoppiminen tarkoittaa juuri tätä. Lisäksi haluamme myöskin ammat, oppisopimuskoulutukseen perustuvaa oppimista. Teemme yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa. Ne ovat edustettuina meidän johtokunnassamme. Me teemme yhteistyötä niiden kanssa, jota voimme edistää tutkimusta ja analyysin tekoa ja saamme myöskin osaamista, tietoa, joka on hyödyksi komissiolle, parlamentille ja EUn toimielimille pystymme muokkaamaan ajatuksia ja politiikkaa ja parantaa koulutusta. 2015 oli meille ainutlaatuinen vuosi, koska silloin me täytimme 40 vuotta. Meillä koko joukko toimia yhdessä Sedefopin kanssa. Viime vuoden aikana, kuten aiemmin totesin, tärkeimpänä eteenpäin vievänä voimana on ollut Riigan johtopäätösten täyttäminen käytännössä, koulutus ja ammattikoulutusasia ja tavoitteiden täyttäminen vuoteen 2025 mennessä tässä suhteessa. Tämä vie meitä eteenpäin työssämme. Teemme enemmän työtä myöskin nuorten työllistettävyyden puolesta. Vuonna 2015 hieman uudelleen organisoimme jaostojamme, niin että voidaan paremmin vastata komission ja parlamentin työnjakoon. Tänä päivänä kolme jaostoamme keskittyvät oppimiseen, työllistettävyyteen ja siihen, että pitää olla suhde vuodellisen koulutuksen ja oppimisen, koulussa oppimisen ja työmarkkinoiden tarpeen välillä. Ja kolmas jaosto tarkastelee osaamista pätevyyttä työmarkkinoilla. Ja sitten katsotaan, miltä markkinat täyttävät 50 vuoden päästä niin, että tänä päivänä annettu koulutus vastaa työmarkkinoiden tulevia tarpeita. Ja uusia toimia mukaan luettuna Policy Learning Forum, Fora, siellä työnantajat työntekijät voivat osallistua. Lisäksi tarkastelemme Maltaa ja Liettua. Ja Kreikka, Slovenia ja Itä tulee myöhemmässä vaiheessa mukaan. Tarkastamme tässä suhteessa oppisopimuskoulutusta. Me tarkastamme myöskin eri tapoja antaa stipendejä ja edistää tällä tavalla koulutusta. Ehkä kaiken, kaikilta, kaikista näkökohdista katsoen me tarvitsemme koulutusta ja koulutusta. Miljoonat ihmiset käytivät Euroopassa portaaliamme ja 9500 kertaa ladattiin netistä meidän julkaisujamme ja meitä myöskin sitarattiin usein eri asiakirjassa 2016-2017 vuodelle me laatiin toinen asiakirjansa tarkistelemme sitä uutta tietämystä, että meidän täytyy luoda ja mitä poliittisia analyysiä meidän täytyy tehdä, miten me valvomme myöskin sitä, mitä Euroopan tasolla tapahtuu. Haluamme toimia myöskin välittäjänä. Haluamme varmistaa sen, että mitä me tiedämme ja saamme selville siirtyy eteenpäin koko järjestelmässä ammattikoulutuksen ja koulutuksen edistämiseksi. Meidän täytyy muokata ja edistää koulutusta ja varmistaa, että koulutus vastaa työmarkkinoiden tarvetta. Meillä on erilaisia hankkeita, jotka liittyvät sosiaaliseen osallisuuteen ja tasa-arvoon. Pyrimme myöskin parantamaan nuorten työllistettävyyttä. Puutumme koulupurokkaisiin ammattikoulutuksenkin puolella työperäistä oppimista edistämme ja myöskin sitä, että osaaminen vastaa tar- työmarkkinoiden tarpeita. Ne ovat ne avainhankkeet, joita me viemme eteenpäin ensi vuonna. Autamme tietystikin myöskin Euroopan komissiota, kun se pyrkii muokkaamaan uutta osaamisagendaa, jota tullaan julkaisemaan toukokuussa tänä vuonna. Lopuksi voin todeta, että me elämme kaikki tilastojen ja raporttien ja analyysien ja vertailujen ja tilastojen maailmassa, mutta ihmiset, jotka elävät oikeassa elämässä, elävät erilaisessa maailmassa He odottavat, että me puutumme tai autamme heitä heidän vaikeuksissaan lähinnä työpaikan löytämisessä ja tulevaisuuden turvaamisessa. Tämä meidän tehtävämme CDFOBissa. Se epäkohta, joka yhteiskunnassa nähdään, on myöskin epäkohta, joka nähdään siinä, että koulutus ja työmarkkinat eivät vastaa toisiaan, toistensa tarpeita. Nämä pitää olla lähemmäksi toisiaan. Nyt vuonna vuoteen 2020 mennessä ää, tavoitteemme on saada jäsenvaltiot ajattelemaan eurooppalaisesti, mutta toimimaan paikan, paikallislähtöisesti, menemään katsomaan, niin täytyy mennä katsomaan ihmisen ruohonjuuritasolla, kun he saavat oppimista vai oppivat, saavat tietotaitoa ja saavat tarpeellisia tietoja työmarkkinoiden kannalta. Kiinalainen Ruolia sanoi, kun tuuli puhaltaa, jotkut rakentavat muureja, jotkut rakentavat tuulimyllyjä. Toivon mukaan CDFOPA pikemminkin luo energiaa ammattikoulutusta ja koulutusta varten. Kuten Krista, mekin kärsimme leikkauksesta. Budjettia on leikattu ja henkilöstöä niin ikään. Siitä huolimatta me olemme onnistuneet uudelleen rakentamaan, strukturoimaan työmme niin, että saamme samaa työntövoimaa aikaan kuin aiemminkin. Toivon mukaan meidän ja teidänkin kannaltanne ammattikoulutuksen ja koulutuksen merkitys tulee olemaan merkittävä viesti, joka voidaan viedä kaikille, koska kyse on Euroopan ja ihmistemme tulevaisuudesta ja sen turvallisesta. Äh. Kiitos James. Nyt minulla on tehtävänä todeta, että seuraavaksi puhuu Madeleine Salva. Selvä. Thank you very much, Chair. And uh, I would like to thank uh, all the honorable audience for accepting again. Kiitos paljon. On hienoa olla puhumassa täällä esittelemässä vuoden 2015 kertomuksen ja myös esitellään hieman näitä ensi, tai tämän vuoden suunnitelmia. Minä haluan esitellä meidän viraston. Me olemme ainut äh, erillisvirasto, jota rahoitetaan EU-budjetin luvun neljä alla, eli globaalin Euroopan alla. Why do you need an agency for working? Mm, miksi tarvitaan tämän tyyppinen erillisvirasto? No, miksi pitää olla nimenomaan tämä meidän tyyppinen virasto? No, koska me työskentelemme sen sijaan, että käytetään kovaa diplomatiaa, kovaa voimaa, niin kansainvälisessä suhteessa on hyvä käyttää nimenomaan pehmeä voimaa inhimillisen pääoman suhteen. On tärkeää, että käytetään kaikkia niitä kaikkia, käytetään näitä vehmeitä arvoja, kun viedään Eurooppaan. Mitä EU pystyy tuomaan omilla toimielimillään, ETF mukaan lukien, niin me pystymme tekemään globalisaatiosta inhimillisempää. Pascal Lamy sanoi, joka oli puheenjohtaja Delorin kabinettipäällikkö silloin, kun me luotiin, niin Eurooppa voi taata enemmän reiluutta ja vapautta yhdistämään lännen ja idän parhaat puolet. Nämä ovat ETFn tärkeät arvot ja me pyrimme luomaan lisäarvoa, jotta maat voivat luoda tulevaisuuden omille kansalaisilleen omissa kodeissaan. Vakaus, joka on kaikkien laajenemis- ja kumppanuussopimusten osa, niin halutaan, tässä on sama, on sama ajatus, me haluamme, että Euroopan kansalaisilla olisi vakaat olot kotona – Tämä on osa tätä mandaattia. 2015 vuoden jälkeen me olemme investoimassa yritysjatkumoon. Me haluamme luoda yritysjatkumon maihin. Mitä tämä tarkoittaa tämä yritysjatkumo? Jotta maat saadaan vakaaseen tilaan, on oltava yrityskulttuuria, riskinottoa ja kykyä ennakoida kaikkia tulevia haasteita – on tärkeää, että toimielimet, jotka ovat olemassa maissa, niin niiden on oltava yritysmielisiä ja niiden on oltava riittävän joustavia, jotta nämä voivat löytää ratkaisuja. Lisäksi on löydettävä voimavaroja maan eri yhteisöistä, jotta saada valjastettua potentiaali ja innovaatiokyky siihen, että palvellaan kansalaisia. Ja lisäksi on tärkeää, että myös kansalaiset ovat yrittäjähenkisiä. Tämän sanottuani, kun olette tässä neljän sivun esitteessä viime vuoden tuloksista havainneetkin, niin liittyen julkisen politiikan hallintoon me haluamme, että toimitaan mahdollisimman tilivelvollisesti ja tarvitaan etiikkaa mukaan julkiseen politiikkaan. Kaiken julkisen politiikan tulee pyrkiä tekemään voittoa, mutta tämän tulee myös antaa jonkinnäköinen suunta yhteiskunnalle, kansalaisille kokonaisuudessaan. Tässä monialaisessa hallintatavassa me pyrimme viittaamaan tähän meidän työhön Marokossa, Tunisiassa ja alueellisella tasolla se, että kasvaa Tunisian Libyan rajalla pääkaupunkialueen ulkopuolella, niin on tärkeää, että myös näillä alueilla toimielimet pystyvät ottamaan kohtalon omiin käsiin. Siellä pystytään koordinoimaan toimia. Me olemme toimineet näin ja me olemme tehneet myös Kabersissa. EU tulee investoimaan Tunisiaan. Me tulemme auttamaan kahdeksan eri aluetta kuluvasta vuodesta lähtien – me emme ole hylkäämässä tätä keskuspolitiikkaa, keskitettyä politiikkaa, ja, mutta me varmistamme, että kehitystä tapahtuu kaikkialla. Me olemme myös Algeriassa, joskaan emme näin läsnä. Siellä me tuimme yritysyhteisöä, yrittäjäyhteisöä, ja he tarjoavat hyviä vaihtoehtoja, varsinkin siinä tilanteessa, mitä, minkä maa juuri kohtaa, Eli tämä öljyperusteinen yritysmaailma on saatava monipuolistettua. Nyt kun öljyn hinta on alhaalla, maa on ongelmissa ja siksi etsitäänkin vaihtoehtoisia tulonlähteitä omille kansalaisille. Mitä tulee Kaakkois-Euroopan maihin, niin me yritämme luoda politiikkaa, joka toivottavasti otetaan mukaan huomioon myös täällä Mm, Kaakkois Euroopan maiden kanssa halutaan te, pyrkiä sinne, että tehdään yhteistyötä Maghrebin maiden kanssa. Ja lisäksi haluamme, haluamme tukea eurooppalaisia investointeja, joita maihin jo tehdään. Me haluamme antaa kansalaisille oppijille mahdollisuuden oppia työssä. Me olemme havainneet, että tämä on tarpeellista Euroopassa, se on täällä mainittukin jo. Mutta mikäli nämä maat hakevat mahdollisuuksia, niin tässä vaiheessa resursseja ei ole vielä käytettävissä, että tätä voitaisiin toteuttaa kenties parlamentin tuella. Me voisimme katsoa kohti Euroopan naapuruusvälinettä, jotta tämä mahdollisuus annetaan näille yksilöille siten, että nämä voisivat oppia työssä eurooppalaisissa yrityksissä tai kansalli- oman maan yrityksissä pääkaup- omassa maassaan. Mm, horisontaalisella tasolla me rakennamme myös valmiuksia Keskiasiassa Nyt puhutaan koulujen kehittämisestä. keski maat ovat melko keskeisessä roolissa, mutta nyt me olemme pystyneet siirtämään painopistettä koulutuksen kehittämiseen siten, että yhteisö osallistuu myös tähän kehitystyöhön siten, että voidaan taata se, että näissä maissa taataan ja tarjotaan laadukasta koulutusta. Jotkut maat tarjoavat ja parempaa koulutusta ja onnistuvat paremmin näissä tavoitteissa. Lisäksi on tärkeää, että voidaan viedä eteenpäin vertaisoppimista. Tämä on Euroopan unionin tavoite. Me pyrimme viemään eteenpäin Keski-Aasian koulutusfoorumia. Tämä on meidän kortemme tähän EU-agendan kekoon. Lisäksi minä haluaisin kertoa teille siitä työstä, mitä me olemme tehneet siinä, että saadaan työmarkkinoiden tarve vastaamaan sitä, mitä koulutus on. Ja useissa maissa on tilanne se, että yrittäjät pystyvät tuomaan esille ne tarpeet, joita heillä on. Ja olen erittäin tyytyväinen, että tässä maassa tämä Ukrainan yritysmaailma on myös edustettuna. Tämä osaamisen sopeuttaminen työmarkkinoiden tarpeeseen on pitkällä Ukrainassa – myös muut tämän alueen maat, Moldova ja Georgia, oppivat työnantajilta siitä, miten siirtyä mukaan ja vaikuttaa ammatilliseen koulutukseen. Georgia on todellinen mestari julkisessa hallinnossa tässä maassa. Siksi me tuemme tätä maata, jotta voidaan taata en vielä suurempien keskittyminen ammatilliseen koulutukseen ja Georgiassa on onnistuttu samaan aikaan erinomaisia tuloksia siinä, että annetaan erityistarpeita omaville ihmisille mahdollisuus, mahdollisuus ammatilliseen koulutukseen. Samat haasteet ovat edessä Euroopassa, mutta kaikilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta päästä laadukkaaseen koulutukseen – reiluutta, tasapuolisuutta, tasa-arvoa ei ole. Moldovassa tarvitaan merkittävää rakennemuutosta. Siksi onkin tärkeää, että työskennellään myös paikallistasolla ja on tärkeää, että toimitaan myös taloudellisella sektorikohtaisella tasolla. Balkanin maat ja Turkki, me olemme vieneet eteenpäin Small Business Act suunnitelmaa. Me käsittelemme tätä Pariisissa ensi viikolla. OECD ETF on ollut vastuussa siitä, että arvioidaan pk-yritysten tarpeita koulutukselle paitsi keskiasiassa ja nyt äh, tällä kertaa analysoimme Balkanin aluetta. Mistä me kerromme nyt? No, tämä on kaikki julkista tietoa, en siis riko näitä yksityisyyssääntöjä vastaan. Niin tällä hetkellä me olemme nähneet, että työpaikkoja luodaan hyvin vähän, mitä tulee PK-yrityksiin. Ja tästä syystä johtuen me aloitamme tiiviimmän yhteistyön Euroopan jälleenrakennuspankin kanssa, jotta voisimme löytää parhaan mahdollisen tavan tukea yksityissektoria saamaan aikaan hyviä tuloksia. Nuorisotakuu, jota unionin maat käyttävät välineenä, on myös liitekehys Turkille, ja tämä vaikuttaa toimintaan myös Länsi-Balkanilla. 2016 me tulemme tekemään työtä osaamisen kanssa paikallisella tasolla ja me lisäksi työskentelemme ammatillisen koulutuksen kanssa. Aivan lopuksi minä haluaisin kiittää teitä teidän tuesta vuonna 2015 siitä työstä, jota te olette tehneet maahanmuuton suhteen, jota täällä parlamentissa on esitetty. Ja haluan kiittää niitä on esitetty täällä näissä muissa kokouksissa. Ja lisäksi keskustelimme Torinossa edustajan kanssa näistä ponnitteluista. Minä haluan kiittää valiokunnan puheenjohtajaa siitä, että ETF sai ottaa osaa tähän keskusteluun ja niihin muihin keskusteluihin, joita ESO-valtiossa käydään, ja olisi tärkeää, että voisimme käsitellä vielä tiiviimmin tätä maahanmuuttoasiaa. Lisäksi minä haluan kiittää teidän tarkkailijaa meidän hallintoneuvostossa Edith Baueria, joka on myös täällä. Me olemme ainut virasto, jolla on mahdollista olla parlamentin määrittämiä puolueettomia tarkkailijoita. Tiedän, että te olette vierailemassa etf ja minä todellakin toivon, että me voimme silloin yhdessä nähdä, kuinka me voimme, voimme muuttaa Euroopan ohella myös koko maailman. Kiitoksia, Rova Serpa. Nyt sitten huomenna edes Valdes. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. On suuri kunnia olla täällä jälleen kerran keskustelussa teidän kanssanne ja myöskin kolmen sisarviraston kanssa. Voin kertoa teille Euroopan elin- ja työolosuhteiden kehittämissäätiön toimista, eli Eurofondin toimista vuonna 2015 ja siitä, mitä aiomme tehdä vuonna 2016. Tehän tiedätte, mikä rooli Eurofoundilla on Meillä on noin 108 ihmistä työssä tällä hetkellä aina Brysselissä. Tai pikemminkin Dublinissa meillä on pieni toimisto Brysselissä. Ja meillä on myöskin sopimussuhteisia työntekijöitä 20 miljoonan budjetti. Ja tällä me pyrimme toteuttamaan tehtäväämme. Eli annamme tietoa, joka auttaa sosiaalipolitiikan ja työhön liittyvän politiikan kehittämisessä. Mainitsen nyt vain neljä elementtiä, jotka liittyvät viime vuoden ja tämän vuoden toimintaan. Aluksi haluaisin mainita, että niin kuin Sedefopkin, viime vuonna me juhlimme 40, 40 vuosipäiväämme. Olemme vuosien mittaan tehneet hyvin paljon työtä. Olemme nyt pohtineet tätä tehtyä työtä ja tulevia haasteita ja sitä, kuinka voin paremmin toteuttaa mandaattimme tulevaisuudessa. Viime vuonna ilmoittaudumme myöskin vapaaehtoiseksi Euroopan unionin erillisvirastojen verkoston koordinoijan tehtävään – Edesvirasta on 44 ja yhteisyrityksiä yhteensä. Olemme laatineet strategisen agendan. Minulla on se täällä mukana, niin voin antaa siitä lisätietoa, mikäli haluatte. Viime vuonna myöskin ensimmäistä kertaa edesvirastot joutuvat toimittamaan uuden ohjelma-asiakirjan uudessa muodossaan. Se on harmonisoitu esitysmuoto 2017-2020 kaudelle. Sama vuonna laadimme vuoden 2016 työohjelman ja myöskin vuoteen 2020 saakka toimintasuunnitelman ja vuosien 17-18 strategisen työohjelman virastomme yhteisiä sääntöjä aiotaan muuttaa komission ja neuvoston ja parlamentin yhteistyöllä, jotta se paremmin vastaa muiden, vasta muiden eri sääntöjä. Mitä eri toimiin tulee? Eurofundin tunnetuin toimi ovat nämä kolme paneurooppalaista palveluita ja me pyöritämme tänä vuonna autamme myöskin kenttätyön vuoden lopussa neljännen eurooppalaisen elämänlaatua koskevan tutkimuksen osalta. En ole kertoa tästä enempää, koska ensi vuonna vasta tästä on raportoitava ja tulevina vuosina. Kenties on tärkeää mainita nämä muut kolme tärkeää tointamme. Eurooppalainen elin pikemminkin työolosuhteita koskeva tutkimus on tässä merkittävä. Viime vuonna päätettiin kuudetta kertaa tämä tutkimus. Me tarkastelimme työskentelyolosuhteita Euroopassa 25 vuoden ajalta, eli 25 vuoden ajalta saatiin tietoa eri suuntauksista. 90-luvulla tämä työ aloitettiin saamme tietoa, joka ei välttämättä tiedostosta näe. Ja syvällisemminkin analysoimme näitä tietoja. Toivon mukaan marraskuussa voimme kertoa työn, työpaikkojen laatua ja työolosuhteita koskevan kertomuksemme tuloksista. Tutkimuksen osalta on tunnustettu yhä enemmän se, että EUn instituutit pelkästään käytä tätä tutkimustyökseen, mutta myöskin OECD ja muut toimijat olen pyrkinyt parantamaan myöskin vertailuja Euroopan ja ilon tutkimusten välillä ja muiden instituutioiden osalta, jotka toimivat esimerkiksi Kiinasta tai Yhdysvaltain käsin. Tarkoituksena on saada jonkinlainen globaali maailmanlaajuinen raportti vuoteen 2017 mennessä. Tänä vuonna, tai Benjamin viime vuonna, me keräsimme jo tarkempaa tietoa, joka liittyy erilaisiin realiteetteihin, jotka piileskelevät erittäin monimutkaisen käsitteen takana kuin itsenäinen ammatin harjoittaja. Tänä vuonna saatte lisää tietoa edellisestä tilanteesta, joka vaata itsenäisten ammatin harjoittajien kohdalla. Ja työaika suuntaukset. Tätäkin tutkimme. Yksityisen elämän ja työelämän välinen rajanveto hälvenee ja työn ja perheelämän yhdistäminen on tärkeä asia myöskin. Komissio tekee tästä aloitteita pikapuoliin. Me olemme raportoineet parlamentille näistä asioista. Viime vuonna saitte tietoa äitiyslomista, isyyslomista ja vanhempien lomista. Jotkut teot ovat uusia. Nyt jotkut maat antavat pidemmän äitiysloman kuin pakollisen, pakolliset kaksi viikkoa. Joissakin maissa ei ole minkäänlaista pakollista äitiyslomaa edelleenkään. Maybe with... Mitä vanhempien loman ja isyyslomaan tulee, isien osuus näistä lomista oli mielenkiintoista tietoa. Raja-ajat ovat hälvenemässä ja rajat siirtyvät paikasta toiseen. Olemme tarkkailleet hyvin tarkalleen työmarkkinoiden kehittymistä. Viime vuonna raportoimme uuden tyyppisistä työsuhteista tai työoloista. Ne ovat syntyneet siten, että työnantajan ja työntekijän välinen suhde on nyt muuttunut. Se ei ole enää yksi yhteen suhde, myöskin työtavat ovat muuttuneet. Osittain tämä johtuu teknologian muuttumisesta ja kehittymisestä. Osa ei tästä johdu. Otamme myöskin huomioon sen, että de- kone- koneellistuminen ja digitalisointi vaikuttaa työelämään. Kyse on komission Growth-pääosaston liikkeelle laskemasta pilottihankkeesta. Siinä on puhuttu tuotantoteollisuuden tulevaisuudesta ja varsinkin työllisyydestä tuotantoteollisuuden puolella. Ja siellä tarkastellaan myöskin offshore-toimintaa ja alueellisella tasolla tapahtuvaa kehitystä. Jatkossakin tulemme valvomaan sitä, miten rakennemuutos tapahtuu työmarkkinoilla. Meillä on pysyviä välineitä tätä varten. Tänä vuonna myöskin teemme syvällisen analyysin, joka kohdistuu työmarkkinareserveihin, ei pelkästään niihin, jotka ovat työttömiä tai pitkäaikaistyöttömiä, vaan tarkastelemme myöskin niitä, jotka ovat muita kuin aktiivista väestöä. Tarkastelemme myöskin politiikkaa, jota voidaan käyttää hyväksi, jotta ne ihmiset saataisiin takaisin markkinoille. Ne, jotka ovat pakotettu tai joutuneet pois työmarkkinoilta, pitää saada sen takaisin. Katsomme, miten tätä voidaan tehdä. Sosiaalisen osallisuuden agenda nuoria varten ja muu työ, nuorisen hyväksi. Sitäkin tarkastellaan varsinkin nuoria pitkäaikaistyöttömiä tullaan tarkastelemaan tutkimuksessa. Maahanmuutto ja liikkuvuus ovat viime aikoina ollut hyvinkin päivän polttavia kysymyksiä. Hiljattain me julkaisemme tietoja, jotka liittyvät siihen vaikutukseen, jota liikkuvilla työntekijöillä on, jotka tulevat Keski-Euroopasta länsimaihin ja sosiaalipalveluiden käytöstä oli myöskin saaneet tieto. Meidän tutkimustulostamme mukaan uudet kansalaiset, jotka tulevat keski euroopasta eivät ole huono asia hyvinvointijärjestelmän kannalta länsimaissa, vaikka joillakin jo, joidenkin työperäisten etuisuuksien suhteen he käyttävät hyvinkin paljon etuisuuksiakseen, mutta keskimäärin uudet kansalaiset myönteisellä tavalla vaikuttavat isäntämaansa finanssipoliittiseen tilanteeseen. Tarkastimme myöskin liikkuvia työntekijöitä ja maahanmuuttajia. Tänä vuonna arvioimme liikkuvien ja maahanmuuttajatyöntekijöiden tilannetta ja vaikutusta työmarkkinoihin ja tarkastamme myöskin sitä, kuinka pakolliset ja turvapaikanhakijat saadaan integroitua työmarkkinoille. Varsinkin meidän hallintoneuvostomme on pyrkitään paneutumaan. Entä sitten tutkimus, joka kohdistuu työpaikkoihin, työpaikakohtaiset tutkimukset, niistä me raportoimme tai jostakin tutkimuksen osatekijöistä tämän toissijainen analyysi. Tässä haluttiin painottaa sitä, että nyt me käymme keskustelua CDFOPin sisarvirastamme kanssa siitä, mitä voisimme tehdä yhteistyössä Seuraappalais, seuraavat eurooppalaiset äh, yrityskohtaiset tutkimukset tehdään yhteistyössä Seriafopin kanssa. Me voimme jakaa osaamistamme ja resurssejamme. Silloin saadaan hyviä tuloksia poliittisia päättäjiä varten, mutta samalla voidaan käyttää resursseja järkevällä tavalla hyväksi. Niitä niukkoja resursseja joita virastolla on käytössään. Eurooppalainen yritystutkimus tulee tarkastamaan myöskin sitä, kuinka työntekijät pääsevät mukaan työmarkkinavuoropuheluun, kuten te tiedätte. Komissio on tehnyt erityisiä pyrkimyksiä ottaakseen käyttöön työmarkkinan vuoropuhelun ja toimijakseen että aktiivisesti tällä alalla. Yksi raportti, joka hiljattain julkaistiin, liittyy sosiaali- tai työmarkkinan osapuolten osastamiseen eurooppalaisen talouden ohjausjaksoon, ei pelkästään kansallistasolla, vaan myöskin, ei pelkästään Euroopan tasolla, vaan myöskin kansallisten ohjelmien ollessa kyseessä. Vain yksi jäsenvaltio on sellainen, jossa osapuolet sanovat, että ne pystyvät vaikuttamaan maakohtaisiin suosituksiin. Lukuisissa maissa niiden vaikutus oli hyvin rajallista. Kuitenkin edistystä tässäkin on tapahtunut. Komissio yhdessä työmarkkinoiden osapuolten kanssa jatkossakin tekevät työtä tämän puolesta. Tuemme myöskin alakohtaista työmarkkinavuoropuhelua Euroopan tasolla. Laadimme tutkimuksia tästä ja parannamme tietokantojamme ja tiedonsaantia myöskin muuten, joka liittyy työmarkkinasuhteisiin. Lyhyesti ohjelmakaudesta 2000 2017-2020. Me, annamme asiantuntemustamme muiden käyttöön, mutta käymme, teemme myöskin horisonteista tutkimusta. Pohdimme esimerkiksi digitaalian vaikutusta ja sitä, kuinka digitaalistuminen on vaikuttanut työelämään ja työpaik- työpaikoille. Katsomme myöskin, mitä yhteen yhdentymistä tai erintymistä on tapahtunut työmarkkinoilla Euroopassa ja tarkastelemme nyt valitsevaa tilannetta ja viime aikoina aikaan saatua tätä tapahtunutta kehitystä. Kenties minun kantaa mainita jotakin lukuja. 99,9 prosenttia budjetista me käytettiin viime vuonna. 129 julkaisua meillä oli. Lisäksi osallistuimme 129 Euroopan tason tapahtumaan. Ja meidän asiantuntemustamme ja tutkimustuoksiamme 389 Euroopan tason asiakirjassa mukaan ottaen parlamentin asiakirjat ja, ja yli 100 000 kertaa ladattiin meidän raporttejamme. Lopuksi vielä jotakin seikkoja, jotka liittyvät hallintopuoleen järjestöjen resursseihin. Kuten te tiedätte, olemme pistäneet jo täytäntöön 5 prosentin leikkauksen henkilöstön kohdalla Eurofon säätiössä. Uskon tämä pätee myöskin muiden virastojen kohdalta. Tänä vuonna leikkaus on 6 prosenttia sitten kun päästään tähän 10 prosenttiin, jota on pyydetty yritysten kohdalla, puolet tästä nyt on pistetty täytäntöön ja loput puolet vuoteen 2018 mennessä. Mutta ei pidä nyt haihatella mitään harhakuvia. Ei voi kuvitella, että tämä kaikki olisi neutraalia. Kyllä tämä vaikuttaa siihen tulokseen, jota viraston työllä on. Joitakin negatiivisia prioriteetteja täytyy hyväksyä siksi instituutioissa työryhmissä tullaan keskustelemaan näistä seikoista. Ja näinä päivinä 14. maaliskuuta tarkastellaan synergiaa, yhteistyön mukanaan tuomia etuja ja prioriteetteja eri virastoissa. Parlamentilla on sanansa sanottavanaan silloin, kun kyse sosiaalipolitiikasta ja työelämään liittyvistä prioriteeteista. Sieltä täytyy tarkastaa työryhmässä, mitkä prioriteetit ovat tärkeimpiä kuin toiset ne täytyy järjestyksen ja myöskin joidenkin edesvirastojen perussääntöjä täytyy rukata uuteen uskoon. Perus, edesvirastossa me olemme täysin sitoutuneita pistämään täytäntöön mandaattiamme ja voimme antaa teille myöskin suoritusindikaattoreita, jotka osoittavat, että me teemme työmme parhaalla mahdollisella tavalla. So, danke schön. Damit haben wir... Kiitoksia paljon. Nyt on kuultu neljän erisviraston lausumat ja nyt voimme aloittaa keskustelun. Ryhmien koordinaattorit saavat ensimmäisenä puheenvuoron. David Kaasa ensin. Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitoksia näistä esityksistä. Haluaisin kiittää teitä myös tekemästänne työstä, koska se on keskeisen tärkeää ja aivan keskeinen väline jokapäiväisessä työssämme. Kysyisin nuoria koskevan kysymyksen. Tiedämme, että nuoret voivat oppia monin tavoin myös koulun ulkopuolella. Ja olisi mielenkiintoista kuulla, onko harjoittelupaikoista ja tämänkaltaisista työharjoitteluista tehty tutkimuksia ja onko tutkittu sitä, miten ne hyödyttävät yrityksiä Pitäisi kannustaa yrityksiä siinä, että ne auttavat nuoria keräämään uutta kokemusta työmarkkinoilta. Nyt kysyisin sitten herra Kajehalta. Hän puhui pakolaisista ja itsekin kysyisin tästä. Virallinen ja epävirallinen oppiminen on suuri haaste eri tasoilla, mutta erityisesti tänne tulevien pakolaisten kohdalla. Onko mitään, mitä voimme tehdä ja te voitte virastona tehdä auttaakseen maahanmuuttajia näissä kysymyksissä? Mitä koulutusta ja kotouttamistoimia tarjo- tarjotaan pakolaisille ja onko tutkittu siitä, minkälaista koulutusta pakolaiset tarvitsisivat, jotta kotouttaminen onnistuisi paremmin? Dankeschön, jetzt Jutta Steinruck. Kiitoksia nyt Jutta Steinruck. Kiitoksia oikein kovasti kaikille virastoille. Lähettäkää nämä kiitokset myös työntekijöillenne, koska kollegat, jotka käsittelevät virastoja kautta vuoden, tietävät kuinka merkittävää työtä te teette. Ja nyt on todella hyvä tilaisuus kiittää teitä. Monet kollegat tässä salissa eivät ehkä tunne virastojen työtä kovinkaan tarkkaan, mutta itse ja oma ryhmäni käytämme kyllä teiltä saatavaa tietoa jatkuvasti. Eli meistä te kyllä täytätte tehtävänne erittäin hyvin. Jatkuvasti puhutaan uusista tehtävistä eurooppalaisille virastoille. Ja kysyisin, vaikuttaako tämä työllisyysvirastoihimme, jos ja kun Eurooppa saa tällä tavoin uusia tehtäviä. Minulla olisi tässä kysyttävää vaikka kuinka paljon, mutta pyrin nyt kuitenkin puhumaan lyhyesti. Ensinnäkin ETFstä. Koulutus ja demokratisaatio ovat tärkeitä esimerkiksi ehdotas, ehdokasmaissamme ja kolmansissa maissa ylipäätään. Mutta missä näette, että on suurinta tarvetta toimille? Ymmärrän, että resurssimme eivät tietenkään riitä toimiin kaikilla aloilla. Olin mukana CDFOPin Tessalonikin kokouksessa ja siellä paikalla olijat näkivät, että CDFOP elinikäisen oppimisen puitteissa ja digitalisoinnin osalta on suurin haasteiden edessä, kun kyseessä on, kotouttaminen ja pakolaiset. Tässähän herra Kasakin kysyi. Eli voidaanko pakolaisia auttaa työmarkkinoille pääsemisessä niin, että heille tarjotaan pätevöitymismahdollisuuksia. Ja kysyisin EU-Oshalta, miten PK-yritykset käyttävät kompetenssiaan ja kokemuksiaan. Refitin yhteydessä puhutaan siitä, että PK-yrityksille koituu kaikesta liikaa hallintotaakkaa, eikö silloin tietynlainen purkaminen auttaisi. Tämä olisi varmasti ihmisille tärkeää. Ja sitten vielä lopuksi Eurofund, Eurofoundista. Miten työolot ovat viimeisen viiden vuoden aikana mielestäni muuttuneet? Puhumme paljon EUn sisäisestä työvoiman liikkuvuudesta ja tähän liittyvistä sosiaalietuuksista. Vaikuttaako ja miten sisäinen työvoiman liikkuvuus vaikuttaa esimerkiksi sosiaalipalveluihin. Ja pyydän anteeksi, että puhuin näin pitkään. Kiitos. McIntyre ei ole paikalla, eikä Mac- Marian Harkin, entä Ronja Kari tai Renate Weber, Weber Aldesta. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää vieraitamme. Tämä oli varsin mielenkiintoinen tilaisuus. Oli mielenkiintoista kuulla, mitä heidän virastot ovat viime vuosina tehneet. Tämä oli kerrassaan mielenkiintoista. Ja minulla on yksi kommentti ja muutama kysymyskin. Sosiaalinen Eurooppa on epäilemättä käsite, jonka parissa olemme työskennelleet jo melko pitkään. Toisaalta samaan aikaan meidän on ajateltava Eurooppaa kilpailukykyisenä toimijana globaalissa maailmassa. Ja näitä asioita silloin pitäen meidän me tarvitsemme erityisiä, erityistä osaamista, ja tällaista osaamista ei välttämättä ole kaikkialla tässä vaiheessa. Toisaalta samaan aikaan me olemme huolestuneita siitä, mikä tässä vaiheessa näyttää olevan nykymaailman sairaus, eli stressi ja psykososiaaliset sairaudet työpaikalla. Stressi johtuu siitä, että maailma on hyvin erilainen kuin sata vuotta sitten – on stressaavaa, mikäli joutuu jonottamaan ruuhkissa matkalla töihin ja takas kotiin. Ja mielestäni on varsin stressaavaa, kun nämä Kalejan mainitsemat 42 prosenttia ihmistä eivät pääse käyttämään niitä taitoja, joihin, joita he ovat koulutuksessa saaneet. Koetaan, että on tuhlannut osan elämästään – tämän koetaan stressavaksi. Tai stressaavaa myös 20-25 prosentin elämä, kun he kokevat olevansa ylikoulutettuja omiin töihinsä. Minun kysymykseni kuuluu. Näissä tutkimuksissa, joita on viety läpi, niin oletteko harkinneet näitä muita tekijöitä? Stressi työpaikalla, se on melko kapea osa-alue. On muitakin stressin lähteitä. Seuraava kysymys on osoitettu kaikille vieraille. Oletteko tehneet tutkimusta, joka olisi kaikki nämä virastot kattava? Ja huomaatteko, että onko kysymyksiä, joihin tällainen yhteinen tutkimus voisi tuoda parempia vastauksia. Minulle tuli sellainen kuva, että te, teette näitä kyselylomakkeita, kyselyitä ja sitten käsittelette yhtä asiaa kerralla. Kuka näitä kaikkia tietoja käsittelee? Kiitos sitten Jean Lambert. Thank you and I'd like to... Kiitos. Haluaisin myös kiittää pääjohtajia näistä kertomusten esittelemisistä. Ensinnäkin Eurofoundille kysymys. Kiitos paljon siitä työstä, jota te teette, kun tarkkailette liikkuvuutta Euroopan unionissa ja kun kerrotte näistä löydöksistä. Ne ovat varsin hyödyllisiä, kun käsittelemme työvoiman liikkuvuuspakettia ja joitain niitä olettamuksia, joita viimeisimmissä neuvoston päätelmissä on esitetty. Täällä puhuttiin tästä pakolaisasiasta. Jätän tämän nyt sivuun ja minä halusin kysyä näistä NEETS-nuorista eli koulutuksen ja työvoiman ulkopuolisiin nuoriin. Minä tiedän, että tämän asian parissa on työskennelty ja oletteko sitä mieltä, että nyt on parannettu tilanne, että ollaan parannettu mahdollisuuksia näille työelämän ja koulutuksen ulkopuolisilla. Ja nyt haluaisin päätä siihen, mitä kollega Renata tässä juuri mainitsi. Mikäli on tämä työmarkkinoiden tyhjeneminen, ihmiset hankkivat taitoja, mutta sitten huomaavat, etteivät he käytä näitä taitoja, niin mitä me voisimme tehdä tämän asian suhteen? Miten me voimme arvioida työmarkkinoiden etenemistä. Miten nämä kuilut voidaan kuroa umpeen? Me tapaamme monia ihmisiä, kun käymme tutustumassa näihin eri koulutusohjelmiin. Ja mm, ihmiset sanovat, että on jälleen kerran, mutta vieläkään ei ole töitä. Koetteko, että te saatte tarpeeksi palautetta heiltä, jotka teillä työn, niitä työnantajia, jotka todellakin tarvitsevat työntekijöitä. Koetteko te, että te autatte yrityksiä saamaan pätevää työvoimaa? E kiitos äh, Dominik Martin sitten ENF-ryhmän nimessä. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myöskin erillisviraston johtajille, jotka tulivat kertomaan työstään. No ei mitään erityistä kysyttävää teille, joten kiitos. Atje ist nicht da. Anne Sander. Anne Sander sitten, koska Adjea ei ole paikalla. Monsieur le Président, merci. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille näistä puheenvuoroista ja mielenkiintoisista näkemyksistä. Minä haluaisin korostaa kahta eri asiaa. Oppisopimus Minulla on kysymyksiä tähän liittyen. Miten voidaan parantaa oppisopimuskoulutuksessa olevien liikkuvuutta? Meillä on työkaluja, meillä on Erasmus Plus-väline, joka on asettanut tavoitteekseen se, että oppisopimuskoulutuksen liikkuvuutta parannettaisiin. CDFOP-johtaja puhui Erasmus Plusasta. Ja, mutta toisaalta me tiedämme, että näille koulutettaville on sellaisia esteitä, joita muut opiskelijat eivät kohtaa. Liikkuvuus, asumisongelmat, nämä liittyvät siihen, että oppisopimuskoulutuksessa olevat ovat nuorempia kuin opiskelijat. Lisäksi on tämän ongelmia tämän statuksen kanssa. Onko teillä ajatuksia tähän liittyen, jota voisitte kenties jakaa kanssamme? Toinen kysymykseni. Tämä liittyy osaamiseen, pätevyyteen. Me kuulimme, että Ervanissa ja Sedefopissa tehdään tutkimuksia liittyen mm, tulevaisuuden näkemyksiin. Minä usein tapaan ruohonjuuritasolla nuoria, ja minä kerron, että vastaan työllisyysasioista Euroopan parlamentissa, ja he kysyvät, että mihin minun, mille alalle minun tulisi ryhtyä. Kun aloittaa opiskelut, niin minkä näköistä osaamista, minkälaisia pätevyyksiä tarvitaan nyt ja huomenna. Lisbeth Moran Schachti on jälleen paikalla, tänään saa saman tien puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että joudun poistumaan. Minulla oli täällä yritysjohtajia vieraana. He ovat kuuntelemassa meidän kokostamme. Kiitoksia kullekin alustajalle. Minä haluaisin yhtä se, mitä Sander sanoi. Yksi suurimpia ongelmia, joka meillä tällä päivänä on, liittyy koulutukseen. Kyse on siitä, kuinka saadaan sellaista oppimista ja osaamista, joka on siirtokelpoista. Yhteisö tietää, mille alalle kannattaa kouluttaa nuoria, niin että he saavat sitten työpaikan. Voisitteko hieman selventää perusosaamista, joka on tarpeen, jotta nuoret pystyvät pääsemään työmarkkinoille. Entä sitten erityisosaaminen, jota pitää saada, jotta nuoret voivat toimia työmarkkinoilla, sillä voit liikkua paikasta toiseen, päästä työmarkkinoille ja saa sellaista, sellaista osaamista, joka on siirtokelpoista vain siirto päivästä toiseen, kuinka sitten liikkuvuus taataan. Nämä ovat erittäin ratkaisevia ongelmia, joita meillä tänä päivänä on. Nyt peruskoulutus ja osaaminen. peruskoulutuksista täytyy siirtyä sellaisen osaamiseen, joka on tarpeellista. Eli tämä peruspilari ja sitten nämä tiiliskillet tämän päällä. Ja kuinka sitten individualisointi toteutuu? Kuinka koulutetaan nuoria? Tällä hetkellä, kun rahastan pulaa, mitä te voitte tehdä auttaaksenne tässä kaikessa? Me tiedämme kaikki, että koulutusjärjestelmät kaikille Euroopassa eivät onnistu individualisoinnissa. Ja juuri tämä yksilöajattelun puute johtaa siihen, että pätevyyttä ei hankita ja sitten otetaan työelämän ja koulutuselämän ulkopuolelle. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. <clears throat> Ja również chciałabym się przyłączyć do podziękowań moich kolegów. Kiitoksia. Kollegoiden tavoin haluaisin kiittää teitä kaikkia esityksistänne. Ne todella helpottavat valiokuntatyötämme. Minulla on kysymys teistä jokaiselle. Rova Sedlak puhui siitä, kuinka tärkeää on, että ihmiset pääsevät eläkkeelle hyväkuntoisina ja terveinä. Yrittäjät pitää saada ymmärtämään nämä kysymykset. Heidän pitää tiedostaa se, että heiltä tarvitaan aktiivisia toimia. Joskus tilanne on se, että työntekijät eivät ole kyllin terveitä hoitakseen töitä työnantajan toimimalla tavalla. Sitten Jehan puhui elinikäisestä oppimisesta. Itse pidän enemmän tällaisesta termistä kuin elinikäinen ura kehitys. Ihmiset saattavat joskus hieman pelästyä tällaista elinikäistä oppimista. Aina pitää oppia lisää, mutta totta kai työmarkkinoilla pitää kehittyä ja opetella uusia asioita. Koulutatteko te myös yrittäjä liikemiehiä? Koska se, että yritys pysyy hyvällä tolalla, vaatii sitä, että yrittäjä ja työntekijät että heillä on tarvittavat pätevyydet ja taidot. Ja tarvitaan johdonmukaisuutta työntekijöiden ja työnantajan toimien välillä. Eli tässäkin tarvitaan ehkä koulutusta. Ja sitten, Rova Serban, teidän esityksenne oli minulle ehkä kaikkein tärkein. Puhuitte siitä, että yrittäjyyttä pitää opettaa köyhyyttä vastaan syrjäytymistä vastaan voidaan opettaa ainoastaan opettamalla yrittäjyyttä. Nuoret pitää saada mukaan ja opetussuunnitelmia pitää muuttaa niin, että nuoret saavat todella yrittäjäkoulutusta, eivät ole pelkästään etsimään työpaikkoja, vaan myös perustamaan yrityksiä ja johtamaan niitä vastuullisella tavalla. No sitten herra Menendez Valdes Analysoitteko te työnantajien tarpeita? Mitä välineitä tarvitaan yritysten kehittämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen? Tänään kuulimme, että PK-yritykset saavat aikaan ja luovat entistä vähemmän uusia työpaikkoja. Ehkäpä tarvittaisiin tietynlaisia välineitä, vaikka emme ehkä tiedäkään vielä minkälaisia, mutta ratkaisuja pitää pyrkiä löytämään. Kysyä Mihaila Siodrova. Michal, Michala Zordrova seuraavaksi. E, ja bych také chtěla poděkovat prezentujícím za jejich vystoupení. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää vieraitamme heidän tekemästään työstä ja näistä esityksistä. Itselläni on eniten kokemusta Sedefopin raporteista. Mielestäni näistä tutkimuksista on äärimmäisen paljon hyötyä, kun teemme päätöksiä koulutukseen ja työ, työllisyyden liittyvissä asioissa. Kiitoksia kovasti. Katsoin työsuunnitelmaanne vuodelle 2016. Ehdotatte siellä, että teillä on tulossa tiettyjä julkaisuja ja tapahtumia, mutta kaipaan tässä ehkä yhtä asiaa. Eli pitkäaikaisen kokemuksen käyttöä CDFOP on ollut voimassa ja olemassa jo 40 vuotta. Kaipaan tällaisia kokonaisvaltaisia tutkimuksia. Eli missä tutkimuksessa ne on kaikkein, tai katsotaan kaikkein pisimmälle, tai ajatteko tällaisen tutkimuksen laatia? Sitten kysymys Rova Servanille. Tiedän, että viime vuonna keskustelimme täällä mahdollisuudesta olla yhteydessä Ukrainaan. Tässä oli kehitteillä tiettyjä hankkeita, jotka koskivat oppisopimuskoulutusta Ukrainassa. Tai sitten puhua tästä viime vuonna. Ja haluaisin kysyä, onko näitä hankkeita täytäntöön pantu? Edustaja Lopes, kaksi minuuttia. Eh, muchas gracias, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Puhun nopeasti. No, kiitoksia ensinnäkin virastoille tekemästä työstä. Siitä on todella paljon hyötyä parlamentin työssä. Kysyisin asiasta, joka ei vielä ole tullut esille. Se ei välttämättä suoraan liity työmarkkinoihin, mutta tämä koskee tuottojen uudelleen jakoa. Tämä on hyvin epätasapainoista pääomat ovat ehkä lisääntyneet, mutta ne jakautuvat epätasaisemmin. Kriisin aikana olemme havainneet, että eriarvoisuus tuo mukanaan myös taloudellisia ongelmia, se vääristää kysyntää ja tätä kautta aiheuttaa haittaa instituutioille ja demokratialle ja on hyvin paljon huolta herättävä aihe. Power. Edith Power seuraavana. Dear Mr. Handel, dear colleagues, it's really... Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, on suuri etuoikeus käydä tällaista tuttua keskustelua eri virastoista. Kun kuuntelen teitä, niin muistan nämä minun tuntemukseni, kun käsittelimme virastoja – kun kuulin, että mm, meidän valiokuntien tulee olla tyytyväisiä siitä, kuinka hyvin meidän alan erillisvirastot todellakin toimivat verrattuna muihin valiokuntiin. Ja minulla on kenties hieman eriävä näkemys kolmen viraston työn suhteen. Nyt parlamentin varaedustajana ETFlle minä haluaisin välittää minun kiitollisuuteni kaikille näille virastoille, ennen kaikkea ETFlle. ETF on hieman toisenlainen kuin muut erillisvirastot, sillä yhteys tämän valiokunnan työn välillä ei ole niin suora, niin tiivis kuin vaikkapa Sedefamin tai Dublin Foundationin kanssa. Minä haluaisin äh, toivoa enemmän koordinoitua yhteensopivaa politiikkaa. ETF voisi olla tehokas väline Ja me täällä työllisyysvaliokunnassa olemme kenties kadottaneet tämän ulottuvuuden. Ja kuten kollega Jazlovietska täällä sanoi, niin koulutuksen suhteen, varsinkin uudemmille jäsenvaltioille, minä koen, että saadut kokemukset ETFssä niin voisivat todellakin, eli nämä, tämä kehitysapu voitaisiin paremmin, tai tämä yrittäjäkoulutuksen varat voitaisiin kenties tähän ohjata koulutukselle. Ja mm, tätä voitaisiin koordinoida kehitysavun kanssa. Tämä voisi olla erittäin vahva työkalu kehityspolitiikassa, kehitysavussa. Minä koen, että tätä osaamista ei välttämättä oteta mukaan jäsenvaltioiden politiikkaan. So, danke schön. Der letzte bin jetzt ich, der ein paar Fragen los wird. Ich versuche. Kiitos, olen pistänyt itseni viimeiseksi puhelistalle. Puhun aivan lyhyesti liittyen siihen, mitä Roa Bauer sanoi muista valiokunnista. Kun me kuulemme, että erityisvirastot joutuvat leikkaamaan budjettiaan, herää kysymys. Onko tämä hyvä asia? Minun mielestäni tämä ei ole hyvä asia, mutta tämä on objektiivinen arvio. Tietenkin poliittisesti voidaan tätä vastaan pyrkiä toimimaan, mutta tämä edellyttää juuri vähän lähempää yhteistyötä ja synergiavirastojen välillä, jotta ne pystyvät suorittamaan tehtävänsä. Tämä koskee kaikkia eri virastoja. Suurimpia haasteita Euroopan unessa on minun mielestäni digitalisointi, teollisuus 4.0, millä me jotkut tätä kutsuvat. Kyse on teollisesta vallankumouksesta. Hiljattain Hiljattain esitin tätä koskevan kysymyksen komissaarille. Hän vastasi, tekninen edistys tuo aina enemmän työtä, pikemminkin kuin vähemmän työtä. Tämä vastaus oli tällainen ylimalkainen. Monissa tutkimuksissa juhlitaan digitalisoitumista. Jotkut pitävät digitalisoitumista katastrofina. Herra Menendez Vallis, miten Euro Foundation voi antaa eri argumentteja tähän keskusteluun, jotta tämä valiokunta voi, käyttää näitä hyväkseen. Teosuus 4.0 kysymyksestä. Jatkuvasti puhutaan työajoista ja työajan ratkais, rajoittamisesta ja työ, työstä, jota tehdään öiseen aikaan. Mitä te sanotte siitä, miten yötyö esimerkiksi vaikuttaa ihmisten terveyteen. Tämä kysymys Seta Tsekille. Ja sen James Kalehanille tämä Tyyringenin ja Kreikan yhteistyöhanke, harjoittelijan vaihtohanke, Kreikassa ja muuallakin ammattikoulut osittain ovat jopa hyvin kaukana niistä paikoista, joissa tänä päivänä työntekijöitä kaivataan. Mitä se voi, voi käytännössä tehdä? auttaakseen ammattikoulutuskysymyksessä. Madeleine Servanille esittäisin seuraavan kysymyksen. Muissa Euroopan ulkopuolisissa maissa toteutut hankkeet ovat erittäin tärkeitä. En kuullut kuitenkaan mitään siitä, miten erilaiset virastot tekevät yhteistyötä noissa maissa työmarkkinaosapuolten kanssa. Tämä olisi minun kysymykseni hänelle. Joten olkaapas hyvät Mikäli tulkit antavat meille viisi minuuttia lisää aikaa, niin kaikki saavat viisi minuuttia aikaa puhua. Tämähän on pitkäkin aika puhua. Krista Selicek. Ich fange mit der ersten Frage an. Bitte. Ähm, das, da, ist schon, da ist schon Frau Steinrück gekommen. Niin, koska kysymys tuli Rova Steinrukilta vastaan saksaksi. Pienet ja mikroyritykset, minkälaista tukea niille voidaan antaa, mitä virastot voivat tehdä. Kysytte tätä. Meillä on kahdenlaisia merkittäviä toimia. Yhden mainitsinkin. Toinen on internetissä tapahtuva interaktiivinen riskien arviointi. Tässä mukana on myös tällaista työpaikojen arviointia. Tämä on perusta toimille. Tutkimus on osoittanut, ja mekin olemme sitä mieltä, että että viime vuosina pienet yritykset ovat ottaneet monilla aloilla tämän välineen mielellään käyttöön. Käyttäjäyhteisö kasvaa ja tämä on yksi esimerkki siitä, miten me virastoina voimme toimia suoraan yritystasolla. Työsuojastrategiassakin strategiassakin eurooppalaisella tasolla ja joskus kansallisellakin tasolla meidät mainitaan. Ja täytyy pohtia, mitä pienimmät yritykset tarvitsevat. Meillä on toimia tähän liittyen. Katsomme, mikä, mitä Euroopassa tarjotaan ja mitä, missä onnistutaan. Ja sitten toinen kysymys liittyy työperäiseen stressiin. Ja tähän liittyy myös ulkopäin tuleva stressi. Katsoimme tätä kampanjoissamme ja totta kai psykososiaalisia riskejä on yritystasolla, mutta riskejä aiheuttavat myös ulkoiset tekijät. Me keskitymme yritysten ja työnantajien rooliin ja osaan siinä, miten ne auttavat työnantajan, työntekijöitään käsittelemään stressiä. Eli stressin hallinta on asia, että pitää parantaa stressiä, pitää vähentää tätä kautta yritystasolla, mutta sitten katsotaan myös toisaalta henkilökohtaisia tarpeita, katsotaan hieman työpaikan ulkopuolelle ja henkilökohtaisen elämän ongelmiin esimerkiksi lasten suhteen. Olemme huomanneet, että työpaikoilla stressi lisääntyy, mutta työnantajat voivat eri välinein auttaa työntekijöitä sitten pureutumaan ja käsittelemään tätä stressiä esimerkiksi järjestelmällä töitä paremmin. Täällä mainittiin myös se, että me laadimme tutkimuksia tai toimia, jotka usein käsittelevät samankaltaisia tai hyvin samanlaisia asioita työmarkkinoilla. No, OSHA tekee tiivistä yhteistyötä sekä Eurofundin että CDFOPinkin kanssa. Esimerkiksi tässä ikääntyvää työväestöä koskevassa hankkeessa toimimme interaktiivisesti ja käytämme Eurofundin ja CDFOPin jo tekemää työtä niin, että kaikki virastojen työmarkkinoita koskevat toimet voidaan yhdistää No sitten ikääntyvä, ter, terveellinen ikääntyminen. On totta, että jotkin jäsenvaltiot eivät havainneet tai tunnustaneet tätä kysymystä kyllin aikaisin. Jos haluamme, että ihmiset pysyvät eläkeikään asti terveinä, meidän on panostettava paljon enemmän työturvallisuuden ja terveyden parantamiseen. Tämä kaksivuotinen kampanjamme, joka käsitteli ikä ihmisiä työssä, osoitti, että todella tarvitaan toimia. On politiikan taso, jossa strategioita on täytäntöön pantava, on tehtävä tutkimusta tilanteen parantamiseksi tai strategioiden ja erilaisten tukijärjestelmien aikaansaamiseksi yrityksille mutta tarvitaan myös toimia yritystasolla, erilaisia välineitä ja lisäponnistuksia työterveys- ja turvallisuuskysymyksiin. Esittelemme teille työmme tuloksia aika piakkoinkin. Olemme tavallaan analysoineet neljän tyyppisiä maaklustereita Euroopassa. Klustereissa kohdellaan ikääntyviä työntekijöitä eri tavoin jossakin klusterissa strategioihin on tartuttu aivan alusta pitäen tai hyvin alkuvaiheessa. Ja nyt puhujalta lähti ääni. Herra Kajeha. Encouraging to see the front office. Kiitos oli nähdä, kuinka erillisvirastot kertovat, mitä ovat todellisia tarpeita yhteiskunnassa. Ja kysymykset, jotka te esititte, ovat äärimmäisen tärkeitä meidän kannaltamme, kun me varmistaa, että ohjelma vuodella 16 ja vuonna 17 menee oikeaan suuntaan. Puheenjohtaja esitti muutama minuutti sitten kommentteja, jotka liittyvät leikkauksiin. Ne ovat merkittävä seikka. On hyvä muistaa, että kaikki virastot yhteen laskettuna – Tietenkin huon voi korjata, mikä on väärässä. Kuluttavat alle 2 prosenttia koko EUn talousarviosta. Um, kun me pyydämme lisää rahaa, meillä on kaikki mahdolliset syyt tätä varten, kun nähdään, kuinka paljon työtä meillä on. Me tarvitsemme lisää varoja. Palatakseni kysymykseen aivan lyhyesti. Mitä tulee harjoittelupaikkoihin ja oppisopimuskoulutukseen, olemme aloittaneet tarkastelta on hienoa nähdä, kuinka työmarkkinaosapuolet keskustelevat keskenään perustavanlaatuisista kysymyksistä siitä, missä koulutus ja työpaikat kohtaavat Malta ja Liettua, Italia, Slovenia ja Kreikka aivan erityisesti on tästä hieno esimerkki. Puheenjohtaja puhui juuri ammattikoulutuksesta ja yleisestä koulutuksesta ja työmarkkinoiden ja koulutuksellisesta koulusta. Kuilut ovat valtavia. Siltä täytyy rakentaa näiden kahden sektorin välille. Mitä pakolaisiin tulee ja pakolaisia koskeviin tutkimuksiin? Viime vuonna me perustimme Sedefokin sisälle työryhmän käsittelemään tätä. Sen tarkoituksena on kartoittaa, mitä Sedefokin pitäisi tehdä vuonna 2017 viimeistäänkin, minkälainen toimintasuunnitelma tarvitaan sen osalta, miten voidaan arvioida paremmin jäsenvaltioiden toimia silloin, kun on kyse pakolaisista. On tärkeää muistaa myöskin, että viime vuonna joulukuussa komissio ja me julkaisimme eurooppalaiset suuntaan, jotka liittyvät virallisen ja epävirallisen koulutuksen validoinnista. Ja pakolaisten pitäisi olla. Pakolaispolitiikan suhteen pitäisi pohtia, ketä nämä ihmiset ovat, mitä osaamista heillä on, miten he voidaan integroida työmarkkinoille, mitä osaamista he tarvitsevat lisäksi. Tietysti kieletaito ja myöskin että käytettävissä liittyvät taidot ja osaaminen, IT-osaaminen ja tämä kaikki. Hyvin monia kysymyksiä on vielä epäselvänä. Mitä pakolaiset tarvitsisivat, jotta ei pääsevät demarkeilta meidän prioriteettimme? Tiedämme, että olemassa mm, tällaisia profilointivälineitä Ruotsissa esimerkiksi ja Saksassa. Tulemme tehdä tekemään yhteistyötä tänä kahden maan kanssa, saadaan selviä, mitä kannattaa tehdä, mikä luomiselvoja välineitä jo on, EU-ssa niitä jo on, kuten Euroopassa väline, taikka Euroopan unionin osaamispanoraama, joka viime viikolla otettiin käyttöön, sekä validointisuuntaviivat, nämä ovat sellaisia välineitä, joita ei pitäisi jättää hyllylle pölyttymään. Niitä pitää todenteolla pistää täytäntöön. Onko sitten synergiaa eri välillä? Teidän tiedoksenne meillä on osaamista ja seminaareja, joissa tätä osaamista ja tietoa jaetaan. Huon viittasi yrityskohtaisiin tutkimuksiin ja Krista puhui toisen tyyppisestä toimesta, jossa me teemme yhteistyötä. Kaksi kertaa vuodessa näitä tapaamisia järjestetään ja me jaamme myöskin työohjelmamme jo kaudella 17 ja 18 vuodelle. Me pyrimme syrkeä saamaan aikaa meidän työohjelmien välillä. Sitten työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat ihmiset. Tämä on erittäin tärkeä seikka. 12 prosenttia 15- ja 24-vuotiaista on tällaisia NEETS-nuoria. 18- ja 25-vuotiaita on vielä suurempi osuus NEETS-nuoria. Oppiminen yrity- tai tiedon kerääminen yrityksistä on viime vuonna Oppimiskulttuureiden järjestöissä tai yrityksissä on tutkimus, tutkimuksen aiheena, kuinka yrityksissä investoidaan oppimiseen, kuinka tätä voidaan kopioida ja käyttää yhdeksi muissakin yrityksissä. Oppisopimuskoulutuksesta erityisestikin. Me tulemme pistämään liikkeelle saattamaan käyttöön täysin liikunta koskevan tulostaulun. Siinä ei pistetä maita mitenkään järjestykseen tai kilpailuaseman keskenään, vaan yksinkertaisesti vain autamme jäsenvaltiota olemaan kvalitatiivisempia koulutusohjelmissaan, jotta sekä opiskelijat että opettajat voivat kulkemasta toisen saadakseen tietotaitoa. Tässä sitten kysymys, joka liittyy kielitaitoon, matematiikkaan, kielitaitoa, yrittäjyyskoulutusta ja vielä tärkeämpänä kuin mitään muuta. Täytyy varmistaa, että osaaminen on siirrettävää, hyödyllistä ja myöskin käyttäytyminen, pehaveristinen koulutus, käytös tai tapakoulutus. Yhä useampi liikemies tulee Selefopin pakeille, useampi kuin aiemmin. Olemme avoinna myöskin julkisen sektorin tai yksityisen sektorin suuntaan. Yksityisen sektorin nimittäin luo työpaikkoja yksityisen sektorin pitäisi olla tärkeässä osamassa, kun teemme politiikkaamme ja luomme työpaikkoja tutkimukset sitten, joita on tehty Serifabesin vuosien aikana, voin mainita ainakin kaksi. Kööpenhaminan prosessi, joka otettiin liikkeelle tai otettiin käyttöön 2002, on tällainen uusiutuva hanke. Se, sitten tuli Brüchen aloite ja sitten Riikan julistus. Ja sitten on eurooppalaisia välineitä, jotka ovat erittäin keskeinen osa meidän työtämme, koska tämä juuri on ratkaisijassa asemassa, kun tarkastelen liikkuvuutta maasta toiseen uskon, että vastasin nyt suurin piirtein kaikkiin kysymyksiin, jotka te esititte. Kiitoksia paljon palautteesta. Vielen Dank, James Kalecha. Ich darf nun die Übersetzer bitten, uns einfach nur ein paar Minuten. Kiitos, Kalecha. Pitäisin tulkelta vielä pari minuuttia. Meillä on vielä kaksi vastauspuheenvuoroa ja sitten omat loppusanani. Servan. Thank you very much for all the questions. Kiitos, puhun niin lyhyesti kuin mahdollista. Kiitos paljon näistä kaikista kysymyksistä sen suhteen, että mitä meidän pitäisi seuraavaksi tehdä. Aletaan demokratisoitumisesta. Demokratisoituminen niin tässä on kiittäminen meidän henkilöstöä. Ilman henkilöstöä ei voida saada mitään aikaiseksi. Ja minulla on nyt äh, viraston äh, työntekijöiden työntekijä on, tämä on tärkeää, on tärkeää, että myös henkilöstöä kuulun. Siitä, mitä tehdään naapurimaissa, niin kun puhutaan tästä ammatillisen koulutuksen hallinnosta, mikäli tämä ei ole osemassa, mikäli ei varmisteta hyvää osallistuvaa osallistuvaa otetta, niin tästä ei päästä kovinkaan pitkälle. Ihmiset, jotka meidän virastossa kokoontuvat äh, ammatillisen koulutuksen merkissä, niin äh, eivät tule ainoastaan mukavan yhteiskuvaan, vaan he todellakin tekevät yhteistyötä. Me olemme nyt havainneet, että tässä on myönteinen kehitys, ainakin mitä tulee työnantajien osallistumiseen, demokratisoitumiseen, mutta me tarvitsemme myös tietoja jäsenvaltiolta kun keskustellaan ammattiliittojen kanssa osallistumisesta ammatilliseen koulutukseen. Ja mm, työssä oppiminen, yritys, koulut, yrittäjäkoulutus, niin me koemme, että tämä on tärkeä osa koulutusta. Me viemme tätä eteenpäin kaikissa maissa. Ja Välimeren maista, niin Libanonissa suorastaan synnytään yrittäjiksi. He ovat todellisia yrittämisen mestareita. Myös Marokossa, Jordaniassa ja Egyptissä me viemme tätä eteenpäin. Me emme keskity ainoastaan tähän, vaan me koulutamme myös opettajia. Se ei riitä, että tämä otetaan osaksi koulutusohjelmaa, vaan me tarvitsemme myös opettajia, jotta tämä riskinottaminen, tämä asenne, ongelmanratkaisu, ajattelumalli saadaan käyttöön. Me suuntaamme voimavarojamme nuoriin yrittäjiin ja myös naisten yrittäjiin. Tämä on meille luonnollinen asia Euroopassa, mutta 50 vuotta sitten tämä ei ollut mitenkään itsestäänselvyys. Siksi me puhumme keskus, siksi keskustelussa me puhumme yrittämisestä ja myös naisten yrittämisestä. Tätä voidaan vielä viedä eteenpäin. Mitä tulee koulutuksen ja työvoiman työelämän ulkopuolelle jäävien ihmisiin, niin tämä on eräs tärkeimmistä asioista. Kiitos tästä kysymyksestä, joka osuu naalan kantaa. Jos ajatellaan niitä 2,8 miljoonaa nuorta, jotka Syyriassa ovat koulutuksen ja työllisyyden ulkopuolella, ja heillä on hyvin rajalliset mahdollisuudet integroitua yhteiskuntaan, ja mikäli otetaan huomioon, että Syyria on eräs näistä meidän maista, jonka parissa teemme työtä, niin me työskentelemme Verofanin kanssa Euroopan ulkopuolella, niin jos ajattelee kaikkia näitä ihmisiä ja yhdistää tämän radikalisoitumiseen ja terrorismiin, niin on melko lailla selvä asia, että tässä on selkeä riski. Meillä on velvollisuus tehdä enemmän, enemmän, enemmän, jotta nämä ihmiset saavat mahdollisuuden. Olen sitä mieltä, että se työ, jota me pyrimme tekemään yhdessä joissain maissa, yk virasten kanssa, niin varsinkin Palestin, Palestinan pakolaisten kohdalla koetut myönteiset kokemukset osoittavat, että tämä on tärkeää työtä. ETF-kumppanuusmaissa meillä on myös hyviä kokemuksia, en nyt puhu muista maista kuin Libanonista, Jordanista ja Turkista. Meillä on erittäin paljon työtä edessä näissä maissa. On tärkeää, että me viemme tätä työtä eteenpäin. Minä haluaisin kiittää myös tästä kysymyksestä koskien Ukrainaa. Olen erittäin vakuuttunut, vaikuttunut siitä, että muistin tämän viime vuoden kysymyksen. Tämä Exanteen vaikutusten arviointi on saatu valmiiksi liittyen koulutusohjelmaan ja me olemme olleet erittäin vaikuttuneita siitä, että tuolla kaikissa, kaikilla eri alueilla pyritään toimimaan sen hyväksi, että katsotaan, mitkä ovat työ, työnantajien tarpeet liittyen pätevän työvoimaan. Kiitos paljon. Kiitos sitten huomioon, Valdes. Kiitoksia. Lähtisin liikkeelle viimeisestä huomiosta, joka koski digitaalista siirtymää ja neljättä teollista vallankumousta. Tähän on tähän liittyviä ennustuksia on tehty usein, mutta ne eivät ole aina toteutuneet. Nyt tilanne on kuitenkin erilainen. Meillä on erilaisia valvontarakenteita. Työpaikkoja tavallaan poistuu sekä kaaren ylä- että ala päästä. Joitakin työpaikkoja voidaan korvata. Ei pelkästään rutiininomaisia työpaikkoja, vaan myös muita. Potentiaalia tässä siis piilee. Vaikutukset ovat aika hyvin jo tiedossa. Ja työ sinänsä ei pelkästään muutu, vaan myös sen luonne. Se, miten teemme töitä, työajat muuttuvat, suhteet työnantajiin, hoidetaanko koko työtä vai pelkästään pientä osasta siitä. No sitten kysyttiin, mitä tarvitaan, mitä tulevaisuuden osalta voidaan ennustaa. No tätä ei kukaan tiedä. Pitää pystyä mukautumaan ja muuttumaan jatkuvasti ja siirrettävissä olevat taidot ovat tärkeitä, ongelman ratkaisukapasiteetti ja kysymykset, jotka eivät suoraan liity teknisiin vaatimuksiin tietyssä ympäristössä. Sitten Steinrokin kysymys liittyen työpaikkojen laadukkuuteen. Olemme valvonneet 25 vuoden ajan sitä, miten työpaikan laatu tavallaan on kehittynyt. Ja jos tilanne muuttuu, kokonaiskuvakin muuttuu, mutta viime vuosikymmeninä tilanne ei ole juurikaan kehittynyt. Jotakin osin tilanne on muuttunut hieman huolestuttavammaksi, mutta kokonaiskuva, joka meillä on, on se, että työntekijät ovat varsin motivoituneita, organisaatiot kannustavat heitä, työntekijät ovat tyytyväisiä työaikoihin ja naiset toimivat paljon valvojana. Nämä ovat myönteiset puolet, mutta sitten heikkouksiakin löytyy, tietyt riskit, jotka kohdistuvat työntekijöihin – sitten se, että työ on entistä intensiivisempää. Sitten sukupuolinen eriytyminen työmarkkinoilla. Naiset tekevät enemmän työtunteja, jos mukaan lasketaan myös palkaton työ, jota he tekevät Sitten asiasta Judith puhuen muutkin. Eli tietyn ryhmien tarpeet. On katsottava eroja, joita tietyillä ryhmillä on. On pureuduttua erityisesti pitkän kestäneeseen nuorisotyöttömyyteen – Monissa arvioissa sanotaan, että toimenpiteet eivät aina tehoa. tilintarkastustuomioistuin on katsonut myös täytäntöönpanoa nuorisotakuussa. Sitten se, että työ voimaan kohtaa työpaikkoja ja liikkuvuus. Se siis sellaisessakin maissa, joissa työttömyys on suurta, niin aina työ, työntekijät eivät löydä haluamansa työpaikkoja. Miten tähän sitten liittyy liikkuvuus? Onko tukikeinoja? Näitä ei aina välttämättä ole. Kuitenkin tutkimusten mukaan tässä kaikessa on enemmän voitettavaa kuin hävi, hävittävää. Tiedonhallinta on hyvin tärkeää ja meillä on tietoyrityksistä. Ne tekevät ja onnistuvat paremmin työpaikoilla luonnossa, jos tässä onnistutaan eh, reply in Spanish. Eh, eh, ciertamente la distribución... Sitten vastauksena Lopesille. Tämä palkkojen jakautuminen on asia, jota olemme katsoneet. Nyt meillä on uusi tutkimus, joka liittyy palkkoihin. Tilanne Euroopassa on aika eriarvoinen, ei ehkä niin eriarvoinen kuin Yhdysvalloissa, mutta on merkittävä katsoa tendenssejä ennen kriisiä ja kriisin jälkeen joissakin tapauksissa eh, eriarvoisuus on palkkakysymyksissä lisääntynyt. No, aikana loppuu. Voisin jatkaa vaikka tuntikausia. Wir könnten Ihnen allen auch noch Stunden zuhören. No, minäkin voisin kuunnella teitä tuntikausia, mutta minun täytyy nyt sanoa, että teidän työnne on äärimmäisen tärkeää, ei pelkästään meidän valiokuntamme kannalta edetä, Bauerin puheenvuoro, kun ottaa huomioon. Tätä minun ei tarvitse enempää painottaa. Pyytäisin, että, että kiitätte virastanne työntekijöitä ja osoitat kiitokset myöskin heille. Haasteet muuttuvat yhä suuremmiksi ja kuinka yhteiskunnan kehitys edistyy ei pelkästään teollisuus 4.0 kysymyksen suhteen. Tämä jää nähtäväksi. Siksi meidän täytyy hyvin voimakkaasti keskittyä siihen, että teidän työskentelymahdollisuuksienne täytyy pitää yllä ja parantaa. Meidän erillisvirastamme ovat erityisen tärkeitä siksi, että nyt kun sanot meidän virastamme, en halua, että ne yksi, yksityistetään. Muillakin valiokunnilla on hyötyä teidän työstänne. Ja tämä tietämys täytyy saada myöskin muiden Euroopan parlamentissa toimivien valiokuntien ja muiden hyödyksi. Tämän tulemme myöskin tekemään sihteeristön kautta. Kiitän teitä tekemästäni työstä ja toivon mukaan näemme hyvinkin pian uudestaan. Kiitän myöskin kaikkia, jotka osallistuivat keskusteluun ja puheenjohtaja kiittää myöskin tulkkeja lisäajasta. Tapa jälleen kerran 16. ja 17. maaliskuuta tänä vuonna. Kiitos paljon. Thank you. Hmm?